I think we can start. Noin, niin, voimme aloitella. Väkeä on kuin pipoa. Koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirjat 31. päivä ja tämän päivän kokoukset pöytäkirjat ovat saatavilla, mitkäli kokouksen loppuun mennessä mitään huomiota ei tule, niin pöytäkirjat hyväksytään. Edustaja Lundgren. Uh, the problem I see here is... Ongelma tässä nyt on se, että kohta kolme sanotaan, että koordinaattorit päättivät tehdä toimenpano mietinnöt aiemmille esittelyille, jotka ovat tehneet mietintöä Tästä kuitenkaan ei äänestetty. Minä kuitenkaan selvästi sanottu, mikä olisi sitten tämä uusi menetelmä. Emme ole yhtä mieltä tästä, koska se on syrjivä ja poissulkeva se sulkee esimerkiksi meidät pois siitä, että me ei voi ottaa mitään mietintöä hoitaaksemme, koska meillä ei niitä aiemmin ole ollut. Tätä päätöstä ei hyväksytä asian mukaisesti ja pyytäisimme, että koordinaattorit kokoontuisivat uudestaan ja löytäisivät sellaisen tavan, joka olisi hyvä kaikkien ryhmien kannalta, koska ei ole hyvä sulkea pieniä ryhmiä pois, viedä niiltä pois mahdollisuuksia tehdä työtä tällä alueella. Se oli väärinkäsitys. Siis väärinkäsityksestä on kyse ja ehdotankin tästä syystä, että korjaamme tätä virkettä. Eli jos esittelijä on olemassa, niin hän saa sen. Ja jos ei, niin täällä viitataan, tai viitataan tähän ryhmään, se koko lause poistetaan ja siltä osinhan sitten teksti on kunnossa. Eli tehdään aina tapauskohtaisesti päätös kukaan ei vastusta pöytäkirjaa muilta osin, hyvä asia kunnossa. Näin päästään komission täytäntöönpanovaltaa koskevaan valvontaan. Komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston puheenvuoro RPS-toimenpiteistä. Eli valvonnan käsittävä sääntelymenettely. menettely ja vedenalaiset paikannuslaitteet ja sataman vastaanottolaitteet ovat kyseessä. Hiljattain parlamentti hyväksyi neljä toimenpidettä RPSään liittyen. Tämä kuuluu Tranvaliokunnan toimivaltaan ja nyt parlamentti voi arvioida näitä toimenpiteitä ja vastustamaan tarvittaessa näitä ehdotettuja toimenpiteitä. Mitä RPS toimenpiteisiin tulee, niin ne liittyvät sekä ilma ilmailualaan että merialaan. Ja ne voidaan hyväksyä vain ainoastaan mikäli kolmen kuukauden sisällä neuvosto tai parlamentti eivät esitä vastalauseita. Toimenpideluonnokset löytyvät komitologia newsletter-asiakirjasta ja meillä on 27. päivä lokakuuta asti aikaa vastustaa näitä toimenpiteitä. Vedon siihen, että että TRAN-valiokunta esittää perustellun huomionsa. Muistutan teitä myöskin siitä, että me voimme esittää vastalauseita RPS vain ainoastaan kolmesta syystä. Ensinnäkin toimenpidevaltuudet menevät pidemmälle kuin mitä komissiolla valtuuksia ylipäätään on. Lisäksi tämä ei ole peruslainsäädännön tai tavoitteen kanssa sopusoinnussa tai kolmanneksi se on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastainen. Kuten tiedätte, niin kolmikantaneuvotteluissa panostamme aina siihen, että täytäntöönpanovaltaa koskevissa asioissa ja sitä käsittelevissä asiakirjoissa tarkkaan viitataan myöskin valvonta-aspektiin. Nyt tämä käytännön täytäntöön asiat ovat musta olemassa ja tästäpä syystä onkin tarpeen harkiten käydä tarkkaan läpi nämä komission toimet. On hienoa, että komissio on tullut tänne vieraaksemme ja antaa meille selvityksiä näistä ehdotetusta toimenpiteistä. Nyt pyydänkin liikenteen ja liikkumisen pääosaston edustajaa kertomaan asiasta enemmän. Eli saamme esittelyn neljästä täytäntöönpano toimenpiteistä. Kollega Filip Cornelis ja Christine Berg. Te olette meidän vieraanamme ja saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, um, if you... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sopii, niin aloitan nämä ilmailukysymyksistä. Ensimmäinen niistä on komission asetusluonnos, jolla muutetaan asetusta 96 viisi OPS-asetusta, joka koskee ilmailua, ja tämä asetus pyrkii käsittelemään nämä sellaisia ongelmia, jotka tulevat esiin lentoonnettomuuksissa ja vakavissa tilanteissa. Me olemme oppineet näistä ja olemme huomanneet, että joskus on ollut vaikea löytää hylkyä varsinkin silloin kun se uppoaa mereen. Ja useita vuosia sitten Fransin lento Brasilian ja Ranskan välillä, silloin 3, 370 katosi Aasiassa äskettäin ja olemme ottaneet oppia näistä tapahtumista. Olemme ehdottaneet uusia menetelmiä, joilla parannetaan mahdollisuutta löytää lentokoneen hylky ja toiseksi äänitallenteita ja myös menetelmiä, joilla jäljitetään lentokoneita, jotta tiedetään, missä koneet ovat, vaikka ne eivät ole välttämättä tutka-asemien saavutettavissa – vaan meren yläpuolella. Eli pyritään modernisoimaan äänitallentimia. On vaikea uskoa, mutta edelleen käytetään kasetti, kasetteja, magneettisia kasetteja. Ne ovat menossa pois ja 25 tuntia voidaan äänittää. Aikaisemmin se oli ainoastaan 30 minuuttia ja sitten pari tuntia. Tämä oli siis vanhaa teknologiaa, jota ei enää ole, eli nämä siis äänitallentimista. Ja sitten nämä MH317, MHS317, siinä oli ainoastaan kaksi tuntia, mutta alkuperäistä ongelmaa ei siis kuulunut. Ja sitten ehdotimme, että korjataan tulevaisuudessa nämä vedenalaiset paikannuslaitteet, jotka välittävät signaalia niin, että pelastus- ja etsintäpartiot löytäisivät koneen hylyn. Jos ollaan nopeita, niin voidaan ainakin voidaan pelastaa joitakuita, jos ei, niin ainakin löydetään hylky. Nyt on ollut tilanteita, joissa nämä nämä laitteet eivät ole olleet riittävän voimakkaita tai sitten niiden patterit eivät ole riittäviä ja äänet ovat sitten häipyneet pois. Me ehdotamme siis vahvempia, vahvempia äänen, äänilaitteita eli paikannuslaitteita. Ja sitten lentokoneen jäljittimet, joissa ehdotetaan tulopohjaisia vaatimuksia tulevaisuudessa – kaikkien äh, lentoliikennetoimijoiden pitää pystyä jäljittämään äh, koneensa. Meillä ei ole mitään äh, suositusmetodia tähän. Markkinoilla on useitakin menetelmiä, mutta me pyrimme siihen, että eri toimijat varmistavat, että näin toimitaan. ICAO tekee tämän asian parissa töitä myös ja näin laaditaan maailmanlaajuiset säännöt, niin kuin tehdään aina silloin, kun puhutaan teknisistä ominaisuuksista. Tässä siis eh, pääkohdat tästä ensimmäisestä eh, asiakirjasta ja haluatteko ehkä, että jatkan eh, toinen ja kolmas mm, kokonaisuus, mm, ne liittyvät lentokoneiden ääni standardeihin. Tässä on kaksi tekstiä, koska me muutamme eh, perusturvaasetusta, eh, asetusta turvallisuusasetusta ja toiseksi me eh, muutamme myös täytäntöönpanosäännöksiä. Näitä tekstejä on siis kaksi, mutta aihe on, että aihe on sama. Otetaan käyttöön uudet äänistandardit tuleville lentokoneilla. ICAOssa olemme jo työstäneet usean vuoden ajan näitä standardeja, jotta saataisiin teollisuus käyttämään mahdollisimman uutta tekniikkaa, jotta se tosiaan pyrkisi vähentämään melupäästöjä mahdollisimman pitkälti. Eli mennään mahdollisimman alhaisille tasoille, kun tulee uusia koneita ja aina vain tiukempia säännöksiä tulee aikaa myöten. Meillä on siis uudet standardit, jotka perustuvat aikaisempiin ja tällä tavoin säännöt ovat tiukemmat, aina vain tiukemmat niille lentokoneille, jotka tulevat tulevaisuudessa markkinoille. Ja tämä perustuu ICAOn työlle. Me olemme tietenkin panostaneet tähän myös muualla eh, maailmassa ei ole nähty tätä niin kiireelliseksi asiaksi, mutta melu on ollut eh, tiiviisti asutuille alueille kovasti ongelma, niin kuin Euroopassa on, ja olemme pyrkineet eh, tähän panostamaan. Ja ICAO-neuvosto hyväksyi tämän lisäpöytäkirjan liitteen 16 maaliskuussa 2014 ja me ehdotamme tässä asiakirjassa, että otetaan käyttöön nämä säännöt omiin lainsäädäntöpuitteisiimme ja meidän turvallisuusasetuksemme velvoittaa meidät ottamaan käyttöön aivan samat säännöt kuin mitä ICAOssa on hyväksytty. Aivan konkreettisesti sitten uudet standardit. Siinä mennään seitsemästä eh, desibelistä eh, ja uutta säännöstöä sovelletaan uusiin eh, suihkukoneisiin, jotka on hyväksytty 2018 lähtien. Suurin on 55 tonnia suurin kone ja 2010, 2020 alkaen suihkukoneet, jotka ovat alle 55 tonnia ja ne potkurikoneet, jotka ovat ne 8,6 tonnia. Kiitos. Ja, danke sehr. Gibt es Fragen? Niin, kiitoksia. Onko tähän liittyen kysymyksiä tai kommentoitavaa? No. Mr. Kuhn. Edustaja Kuhn. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli varmaankin hyvin mielenkiintoista, se, että komissiolta nyt uudet tekstit toimenpiteet meille esiteltiin, ja ne erityisellä tavalla ovat seurausta vakavista lentoonnettomuuksista, tapahtumista, joita on ollut viime vuosina. Se, että lentokoneet nyt saavat parempia radiolaitteita, eikä enää käytetä pelkästään näitä mustia laatikoita ja äänitallentimia, vaan myöskin lentokoneen osat, jos ne rikkoutuvat esimerkiksi kovassa törmäyksessä, voidaan paremmin selvittää tämä, että yli 24 tunnin ajan on olemassa tallennuksia. Tämä on aivan hyvä asia. Ja on tärkeää, että tämä myöskin on ICAON ja Euroopan eh, ilman- turvallisuusviranomaisen kanssa yhteensovitettua toimintaa. Kysymykseni liittyy nyt sitten Itä-Ukrainaan ja siihen väitettyyn mm, matkustajakoneen alasampumiseen, joka tapahtui tuossa ilmatilassa. Sekannus joka tähän liittyy, joka liittyy ilmatilan sulkemiseen tai sulkematta jättämiseen, ja 11 000, 11 000 metriin tuo ilmatila oli suljettu taistelujen aikana, mutta on, oli kuitenkin olemassa maastaan, mutta ilmattorjunta raketteja, jotka voivat lentää jopa 13 000 metrin korkeuteen ja ovat sielläkin edelleen osumatarkkoja, Onko tästä vedetty johtopäätöksiä? Jotkin lentoyhtiöt, kuten British Airways, eivät ole lentäneet näitä reittejä, mutta miksi Malesian lentoyhtiö lensi tätä kautta ja siellä kone sitten ammuttiin alas. Onko tämän osalta delegoituja tai toimeenpanosäädöksiä käytetty niin, että ryhtäisi niissä toimiin? Peter Lundgren. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Lundgren. Well, the questions I was wondering about was pretty much... Oikeastaan kollega juuri vei sanat suustani, joten ei sen kummempia. Herr Bruno Gollnisch. Ja seuraavana edustaja Gollnisch. Merci, monsieur president. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä toimenpiteet, joita nyt ehdotetaan, mm, vaikuttavat hyvin järkeviltä, mutta haluaisin kysyä seuraavaa tämä mm, standardikysymys, miten ne muodostellaan, muodostetaan, ne eh, kansainvälisessä siviilinilmailujärjestössä. Mm, tämä, nämä komission standardit ovat ikaon normeja ne tiukempia. Ja näin, jos on, tästä syntyy muitakin kysymyksiä sitten, jos kyse on melustandardeista, sovelletaanko niitä ainoastaan eurooppalaisiin lentokonevalmistajiin vai sovelletaanko niitä kaikkiin lentokoneisiin, jotka laskeutuvat Eurooppaan tai lähtevät Euroopasta. Toisin sanoen, miten voidaan Euroopan ulkopuolelle näitä asettaa näitä sääntöjä. Ja sitten, jos niitä ei asetta Euroopan ulkopuolelle, eikö siitä synny nyt sitten etua mm, sellaiselle lentokonevalmistajalle, joka ei ole eurooppalainen ja jota eivät koske nämä samat standardit. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, joten josko komissio voisi vastata näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Chairman. So... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys liittyen Itä-Ukrainaan. Sanottakoon, että se ei kuulu millään tavalla asetukseen soveltamisalaan, johon parlamentti puuttuu, mutta voin sen verran sanoa, että kyllä tässä on työtä tehty MH2370 jälkeen, jotta tiedot olisivat parempia ja kulkisivat paremmin lentoyhtiölle näistä turvallisista lentoreiteistä. Yli lentoreitit kuitenkin valitaan lentoyhtiön toimesta. Ikaossa on tehty töitä tietojen vaihtamiseksi – niiden tietojen osalta, joita viranomaiset lähettävät lentoyhtiöille, eli nämä olisivat kaikkien saatavilla, ja teemme myöskin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa unionin sisällä varmistaaksemme, että tietoa jaetaan paremmin ja nopeammin. Ja tässä yhteydessä EASA, kiitokset muuten EASalle heidän tekemästään työstä tämän asetusehdotusluonnoksen tiimoilta. ESA on kuitenkin parantanut tietojen julkaisua unionin ulkopuolisista ilmatiloista, antaen suosituksia ilmailualan yhtiöille. Eli työtä on kyllä tehty, mutta se ei kuulu suoraan tämän asetuksen piiriin. Mitä sitten tulee melustandardeihin ja kysymykseen siitä, että toimimmeko tiukemmin standardeihin kuin ICAO, näin ei ole. Nykyistä asetusta luettaessa huomaa, että meidän täytyy käyttää juuri IKEA-standardeja, ei sen enempää eikä sen vähempää. Näin meidän täytyy toimia 2016-2008 asetuksen nojalla. Mutta nämähän standardit sitovat jäsenvaltiota, mutta ei yrityksiä, joten tämä asia täytyy hoitaa EU-lainsäädännön kautta kuntoon. Mitä tulee näistä standardeista, ne liittyvät valmistajiin eikä lentoyhtiöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoille tulevat uudet lentokoneet, niiden pitää olla näiden melustandardien mukaisia. Käytännössähän maailmasta ei löydy kovinkaan monia suurten koneiden valmistajia. No meillä on Airbus, niitä sitovat nämä määräykset Brasiliasta, Kanadasta, Yhdysvalloista löytyy näitä suurten alusten valmistajia ja niitä sitovat nämä ikaumääräykset. määräykset Joten en usko, että tässä voisi käydä niin, että tässä alettaisiin standardeja vesittämään. Kiitoksia. Sitten kuun vielä pieni väliheitto. Kysymys on rajoista, jotka täytyisi vetää melurasituksen osalta, joita lentokoneet aiheuttavat vuodesta 2018 yli 50 tonnin kokonaispainoiset lentokoneet ja sitten vuodesta 2021 alle 55 sitten mutta sitten sekin tulee mukaan myöskin pienemmät koneet. Tämähän nyt on kysymys, joka ratkaistava teknisesti. Melun aiheuttajiahan ovat turbiinit. Ja turbiinien valmistajat Äh, Rolls-Royce ja muut. Rolls-Royce on suuri valmistaja, mitä tulee nimenomaan lentokoneen turbiineihin. Se on yksi maailmanmarkkinajohtajista. Jos tällaiset rajat lyödään lukkoon ja tehdään se yhteistyössä ICAON kanssa, silloin kehitys- ja tutkimustulokset, niiden pitäisi olla jo sellaisia, että on optimaalinen polttotapahtuma niin, että tämä melun vähentäminen on jo mahdollista turbineissa vuonna 2018, niin tällaisia turbineita on markkinoilla. Tämän pitää olla realistista, koska muut voimme lyödä lukkoon melurajoja, jotka eivät teknisesti ole toteutettavissa. Tämä onkin kysymykseni, onko tämä teknisesti toteutettavissa? Onko niin, että kaikki lentokoneet, jotka vuodessa 2018 tuotetaan, jotka ovat yli 55 tonnia painavia kokonaispainoltaan, voivatko ne noudattaa tällaista sivirajaa sitten vuodesta 2021 myöskin pienemmät ja myös potkurikoneet. Kysymys on sitten muista valmistajista, Bombardier ja muista, jotka ovat tässä mukana, Airbus ja Boeing ja Lockheed ja miten ne kaikki nyt mm, ovatkaan nimeltään. Onko tämä siis teknisesti toteutettavissa, onko se varmistettu? Ja lyhyt vastaus. Um, ähm, Mr. Kuhn, that is indeed niin tosiaankin äh, tämähän tässä on ongelmana ja sitähän äh, juuri tekevät asiantuntijat valmistelevat standardeja ICAOssa äh, siellä olla hyvin aktiivisia EASN insinöörien avulla asetetaan standardit sellaiselle tasolle, että ne ovat teknisesti mahdollisia. Eli ne voidaan siis painostaa teollisuutta mahdollisimman pitkälle. Eli eh, ei tietenkään aseteta sellaisia standardeja, joita, joihin ei koskaan päästä, koska silloinhan ei voitaisi käyttää näitä uusia lentokoneita. Eli eh, melusertifikaatit annetaan koko lentokoneelle, Airbus ja Boeing eh, – niiden täytyy hakea niitä, mutta tietenkin moottori sen se on se eh, ratkaiseva tekijä, mutta kokonaisuus on se, millä on väliä. Olen kiitoksia, kun täällä viitattiin Rolls Royceen. Muistan kyllä, että 40 vuotta sitten keskustelin ao liikeen kanssa ja silloin sanottiin, että Rolls Royce rakentaa niin hiljaisia autoja, että niitä ei kuulekaan. Mutta käytännössä me tiedämme, että on olemassa mahdollisuuksia vielä parempiin tuloksiin kuin mitä annetaan ymmärtää. Ja seuraavana sitten komission puolelta edustaja Berg, olkaa hyvä. We move from the air to the sea. Oikein paljon kiitoksia. Nyt siirrytään ilmailusta merikulkuun Ja tarkoituksena on muuttaa liitettä nykyiseen direktiivin, joka on peräisin vuodelta 2000 liittyen sataman vastaanottolaitteisiin, joita käytetään jätteiden purkuun. Tämä liite pitää sisällään tietoja, joita kapteenin on annettava silloin, kun on tulossa satama-alueelle, sillä direktiivin tarkoituksena on varmistaa, ettei jätteitä pureta avomerellä – vaan että nämä jätteet tuodaan satamiin ja puretaan vastaanottolaitteen, ja näitä laitteita pitää sitten satamista löytyä. Olemme havainneet kansainvälisellä näyttämöllä, kyse on hyvin kansainvälisestä kentästä, IAO-sääntö, IMO-sääntöjä täytyy noudattaa ja silloin kun käytetään ympäristöasioista, niin silloin puhutaan Marpolista. Tilanne on muuttunut siinä mielessä, että niin kuin ikausta puhuttaessa, niin asiantuntijat ovat sopineet uudesta luokittelujärjestelmästä, joka on yksityiskohtaisempi ja se liittyy juuri laivalla syntyneeseen jätteeseen. Ja tämä asia mainitaan direktiivissä. Tarkoituksena on päivittää niitä tietoja, joita on tarjottava kansainvälisten määräysten mukaisesti eurooppalaisissa satamissa. Varmistan, että maailmanlaajuisesti käytetään samoja määräyksiä ja standardeja. Yhtä lailla ehdotamme, että kun näitä tietoja tarjotaan kapteenin toimesta, eli mitkä jätteet on tuotava satamaan ja kuinka paljon säilytystilaa pitäisi laivalla olla poikkeusten toteuttamiseksi, eli että sata, tämä alus voi jatkaa seuraavaan satamaan ilman, että jätteitä puretaan. Viranomaiset haluavat varmistaa, että laivalta löytyy riittävästi varastointitilaa, näin varmistan, ettei jätteitä pureta laittomasti merellä. Nämä tiedot annetaan jatkossa sähköisesti Vuodesta 2000 on kulunut jo jokunen vuosi, silloinhan direktiivi hyväksyttiin. On olemassa eurooppalaisia raportointijärjestelmiä ja se antaa mahdollisuuden kerätä ja välittää tietoja eteenpäin viranomaisten ja satamien välillä juuri sähköisesti. Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että tämän muutoksen kautta kaikki hyötyvät siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että täytäntöpanon viranomaiset ymmärtävät paremmin tai tietävät, pitääkö nämä jätteet purkaa satamassa vai voiko alus jatkaa matkaa ilman, että jätteet puretaan merelle. Eli tästä hyötyy myöskin ympäristö ja yhtä lailla tästä myöskin teollisuus hyötyy, sillä kun nämä tiedot ovat sähköisessä muodossa käytettävissä, niin satamassa olla aika lyhenee, koska välttämättä aluksen ei tarvitse purkaa jätteitä heti seuraavassa satamassa. Jos teillä on enemmän kysyttävää, niin kollega Budulski mielellään antaa teille vielä yksityiskohtaisempaa tietoa aiheesta. Ja, vielen Dank. Gibt es... Oikein paljon kiitoksia. Onko kommentoitavaa tai kysyttävää? Edustaja van der Kamp. Eh, dank. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia näistä hyödyllisistä tiedoista. Me tietenkin haluamme varmistaa, että, niin oikeastaan ensimmäinen kysymykseni on, että tässä pidetään vedet puhtaina? Onko kyse vain ainoastaan meristä vai myöskin sisävesistöistä? Toisaalta taas, onko jäsenvaltioiden satamilla velvoite ottaa nämä jätteet vastaan? On tietenkin ymmärrettävää, etteivät alukset voi jättää tai purkaa näitä jätteitä muualla kuin satamissa, mutta onko satamissa riittävän hyvät vastaanottokapasiteetit? Ja satamathan kilpailevat toistensa kanssa. Olisikohan mahdollista saada näihin kahteen kysymykseen vastauksia? Kiitoksia. Ja, gibt's weitere? Muita kysymyksiä? Herr Kuhn. Edustaja Kuhn. Es ist ja bekannt, dass auch... On tunnettua, että suurissa rahtialuksissa on tällaisia jätteenpolttolaitoksia, jotka vastaavat standardeja. Miten näiden tapauksissa sitten menetellään? Miten mahdollinen äh, jätteelle varattu tila ajatellen jonkin matkan kestoa äh, luoda? Onko tähän tiettyjä määräyksiä? Se, että asemien kapasiteetin täytyy vastata tätä tarvetta, se on tunnettua, mutta sataman valpumisvalvonnassa tarkistuksessa, joka on pakollinen Euroopassa, tätä täytyy katsoa. Silloin on kysymys pelkästään kysymys aluksista, jotka saapuvat satamaan. Myös sinne rahti, tavarat, miehistö, onko heillä olemassa asianmukaiset sertifikaatit, jotka liittyvät tällaisen ohjaamiseen. Tämä kaikki tutkitaan tutkia myös se, minkälaista kapasiteettia on myllyn äh, jätteiden säilyttämiseen ja on, ovatko ne säädösten mukaisia ja onko satamassa asianmukaista vastaanottokapasiteettia. Kuka tätä tutkii? Jos muita kysymyksiä ei enää ole, niin minäkin haluaisin vielä kysyä näihin jätteenpolttolaitteisiin liittyen. Oikeastaan suurimmat jätteenpolttolaitokset löytyy mereltä. Eli nämä suuret alukset, nehän käyttävät raskasta polttoöljyä, ja se on oikeastaan jätetuote öljyn tuotannosta. Ja jos asiaa halutaan käsitellä, niin meidän pitäisi aloittaa näistä suurista aluksista. Eli jos suuret alukset joutuisivat käyttämään tavallista jotain muuta öljyä, niin silloin päästöt pienenisivät, sillä jossain vaiheessa nämä alukset tulevat myöskin Eurooppaan. Ja nehän ovat sitten myöskin sellaisia polttolaitoksia, joissa ei käytetä suodattimia. Mutta jos katsotaan, että paljonko tämmöinen alus maksaa, niin tällaisen filterin hinta on mitätön. Tehdäänkö sillä saralla mitään? Tietenkin on hyvä, ettei jätetä päästetä mereen, mutta kyllä tämä toinenkin asia minua kiinnostaisi. Komissio. Thank you. Then I... Kiitoksia. Nämä vastaukset järjestyksessä aivan selväksi haluan tehdä sen, että tätä direktiiviä ei sovelleta sisävesiliikenteeseen, eli tässä puhutaan merten satamista ja niin kuin tässä tuli jo esiin kollegojen puheenvuoroista, satamilla on velvollisuus siihen, että niillä on nämä kapasiteettia käsitellä sellaiset jätteet, jotka ovat syntyneet laivassa. On olemassa myös tietyt ehdot. Se pitää olla kohtuullista. Meillä on valtavasti satamia EU-ssa. Tämä, tätä sovelletaan myös satamiin, eikä voida olettaa, että tämän tyyppisiä palveluita on Ähm, Rotterdamissa ja sitten Kreikan pienellä saarilla. Kaikki riippuu tietenkin paljon siitä, minkälaista liikennettä on satamassa. Ei voida olettaa, että satama, jossa käy ainoastaan yksi risteilyalussa vuodessa, että sillä olisi samantyyppistä äh, kapasiteettia kuin sellaisessa satamassa, jossa säännöllisesti näitä risteilijöitä käy. Tämä on tärkeää ajatellen valvontaviranomaisia ne saattavat olla valtion tai valtion määrättävissä. Ja jos puhutaan satamavalvontaviranomaisesta, silloin saattaa valvoa esimerkiksi vain ulkomaisia alueita. Sitten on sellaisia satamia, joissa on myös paljon kotimaista liikennettä. Ja tärkeää tässä on myös se, että koska satamavalvontaviranomainen saattaa tarkastaa erilaiset säiliöt, joita laivassa on joka kerta, kun tällainen tarkastus tehdään, mutta sen mukaan, miten laiva on suunniteltu, siellä on erilaisia sisältöjä sisältökapasiteetteja tai sen mukaan, kun sitten syntyy uutta jätettä, mm, tankki täyttyy. Ja silloin on tärkeää, että on sähköinen järjestelmä, joka auttaa valvontaviranomaisia ja satamavalvontaviranomaisia tai esimerkiksi ympäristötarkastajia, että jo sähköisesti voidaan nähdä ennen kuin laiva tulee satamaan, millainen minkä verran siellä on tilaa tankissa. Jos ei, niin silloin valvontaviranomaisen täytyy katsoa tätä tarkemmin tätä laivaa. Onko siinä jäteriski? Saattaa olla, että se ei enää pärjää seuraavaan paikkaan, seuraavaan pysähdyspaikkaan asti ilman tyhjennystä nykyaikaisissa, nykyaikaiset risteilijät ovat uivia kaupunkeja ja silloin eh, siellä on eh, jätteenpolttolaitoksia, ne auttavat pienentämään eh, määriä, jotka ovat esimerkiksi talousjätteen tyyppistä jätettä, mutta se, mitä sitten tulee jätteen polttolaitoksesta, saattaa olla myrkyllisempää kuin mitä normaali jäte olisi. Ja Niinpä siitä syystä jätteen luokittelu on muuttunut kansainvälisestikin. On suuria satamia, joiden pitää varmistua siitä, että ne voivat käsitellä myös myrkyllisempää jätettä, jota on tullut nyt sitten sen jälkeen, kun on otettu käyttöön suurilla matkustajaluksilla jätteenpolttolaitokset. Tärkeää on myös muistaa, että direktiivi tarjoaa satamille mahdollisuuden myös tavallaan ne veloittavat alusten käyttäjiltä tai operaattoreilta ja tarjoavat myös kannustimia siihen, että vähennetään laivassa syntyvää jätettä se, mitä tässä nyt pitäisi tapahtua, jos ryhdytään toimenpiteisiin ja jätemäärät vähenevät äh, aluksella, äh, silloin äh, satamassa voidaan ottaa tämä huomioon silloin, kun veloitetaan palveluista, joita tarjotaan, kun lasketaan näitä vastaanottomahdollisuuksia. Ja sitten se, että oikeastaan edelleenkin alukset ovat enimmäkseen nämä konttialuksia ja ne, ne polttavat sellaista. Myöskin ristelyalukset, eivät ainoastaan konttialukset. Niin, tämä tietenkin riippuu tulevaisuuden lainsäädännöstä, eli että voidaan vähentää rikki, rikkipäästöjä – rikin osuutta ja voidaan polttaa myös kevyempiä polttoöljyjä, jotka ovat vähemmän likaisia, tai sitten siellä käytetään vähennettyjä päästöjä, jotka liittyvät juuri näihin mm, päästöihin raskaista öljyistä. Ja nyt tämä toimenpide sitten, jota ehdotimme Siinä heijastellaan yhä vain tarkemmin luokitellumpaa eh, jätelaittelua eh, Marpolissa. Marpolissa se on otettu käyttöön ja siinä juuri nämä toimenpiteet tulevat esiin. Mutta tähän emme vielä puutu tällä komitologiauudistuksella mutta koska iltapäivän aluksi on nyt esiteltävissä hyvin määritellyt parametrit siitä, mitä komissio voi tehdä ja ehdottaa tämän tyyppisille toimenpiteille. Jos me otamme käyttöön uuden tyyppisen jäteluokan tässä menettelyssä, se menee nykyisen direktiivin ulkopuolelle se on 2000 vuodelta. Ja nyt kun on käytetty tätä pesurijäteteknologiaa, niin siitä syntyy tosiaan uuden tyyppistä joka, jätettä, joka ei ole tässä mukana. Eli me katsomme, miten tämä direktiivi ylipäänsä toimii. Ehdotamme 2017 että käydään läpi koko direktiivi uudestaan ja silloin laajennamme myös soveltamisalaa, jotta voidaan ottaa mukaan myös nämä uuden tyyppiset jäteryhmät, joita ei tällä hetkellä direktiivi kata. Joka tapauksessa haluan rauhoittaa teitä. Kaikki jäsenvaltiot ovat jäseninä Marpolissa ja Marpol-sopimuksen uudistus koskien jäteluokitusta. Se on tullut voimaan 2013, joten yksittäin, kun katsotaan kansainvälisiä velvoitteita, niin tällainen velvoite on jo olemassa, mutta me emme voi vielä tätä panna koska jos komissio nyt ehdottaa, että otetaan mukaan tämän tyyppiset uudet jätteet, joita ei ole vielä sovittu 2000 asiakirjassa. Silloin jätämme liikkumavaraa tämän tyyppiselle toimenpiteelle. Kiitos. Mikrofoni. Ich finde das sehr interessant, diese Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jota juuri käymme. Mitä tulee tähän, näihin toimenpätöehtoihin, niistä keskustelemisessa, keskustelussa sanoisin, että viime vuonna ja sitä ennen me puhuimme näistä alueista, joilla näitä rikkipäästöjä valvotaan ensimmäistä ensimmäistä 2015. Siis pätene, pätevätkö nämä erityisesti eh, pääsevätkö nämä tiukat säännöt ennen kaikkea Itämerellä ja Pohjanmerellä aina itäiseen äh, äh, Englannin kanalin ja aina Skoltan rannikolle saakka. Siis 0,1 prosenttia rikkiä voi olla näissä polttoaineissa vuoteen 2020 asti. Kaikissa, kaikilla se eurooppalaisilla vesialueilla tämä pitäisi toteuttaa. Tämä ei ole dieselin laatuista. Tämä polttoaine, mutta puheenjohtaja oikein totesi, että jos nyt nämä nämä jätteet, joita voidaan käyttää niin minkälaiseen energian tuottamiseen, paitsi että voitaisiin polttaa jossakin kaasuturbiinsa, niissä saastuttamista se on kaikkein korkein. Tämä on nyt, nyt on sallittu, että valtamerialuksilla voi olla 35 prosenttia turkkia, äh, trikkiä ja näillä rikkivalvotulla alueilla se on 0,1 prosenttia. Kysymys on tietysti taas kilpailuedusta ja niin edelleen. Ja minua kiinnostaisikin, mikä on neuvottelutilanne jäsenvaltioiden ja Marpolin välillä. Euroopan unionihan itse ei ole osapuoli Marpolin yleisopimuksessa. Meidän pitää vain eh, rikkidirektiivissä panna toimeen sen tulokset. Saavutetaanko tämä vuonna 2020 vaan saa olla tankissa enää 1 prosentti rikkiä ja silloin tämä viimeinen jäte, joka jää, kun kaikki kevyt bensin ja diesel on pois raakaöljystä, silloin se mitä jää, se jäte, jos näin voisi sanoa, se sitten poltetaan laivadiiselinä ja tavallisesti sitä voi jopa lapiolla lappaa Yes, ja se voidaan vasta sen jälkeen sitten suurella, suurissa aluksissa erityisellä laitteella sitten syöttää poltettavaksi moottoriin. Mutta myös tämä on tilanne, joka on sellainen, että maailmanlaajuisesti täytyisi panna toimeen Marpol-direktiivi. Yhdysvalloilla on 200 mailin alue rannikoillaan. Meillä se on olemassa vasta meidän unionimme pohjoisissa osissa – mutta se täytyisi ottaa käyttöön Välimerellä ja muillakin vesialueilla. Mutta haluaisin tietää, mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja, danke für die Frage. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä ja nyt jännittyneenä odotamme komission vastausta. Well, the state of play is... Tilanne on seuraavanlainen. Mitä rikkivalvotuihin alueisiin tulee niin Yhdysvalloissa kyse on päästövalvonta alueista. Siellä ei puututa vain rikki vaan myöskin NOX. Ja nämä rajat ovat käytössä, mutta näitä raja-arvoja ei käytetä kaikkialla maailmassa. Jos katsotaan IMO, niin Yhdysvallat ja EU, Eurooppa ovat ainoat, joissa käytetään näitä tiukempia raja-arvoja. Mutta mutta tänäänhän emme puhu näistä päästöistä, jotka tulevat laivan piipusta. Ilmanlaatu standardia on olemassa ja voi olla, että jotkut käyttävät tätä kevyempää, ei dieselaatuista polttoainetta, mutta se ei tule olemaan sitä pahinta jätettä, mutta on olemassa tämmöinen keski hyvä polttoainetta ja toiset taas käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nestemäinen ka- maakaasu. Tämä on ympäristöystävällinen teknologia ja me pyrimme eri ohjelmien kautta EU-ssa rohkaisemaan tällaisten vaihtoehtojen käyttöön silloin, kun uusia laivoja rakennetaan – Toinen teknologia, joka voitaisiin valita ja joka on valittu myöskin tiettyjen toimesta, on se, että jatkossakin poltetaan raskasta polttoöljyä, mutta käytetään niin sanottuja pesureita, vähän vastavalainen kuin tämän autojen katalysaattorit ja näin päästötaso laskee. Ja tämän pesun kautta jätteet ovat edelleenkin myrkyllisiä, mutta eivät niin myrkyllisiä kuin ilman tätä pesuria. Ja jossain vaiheessa tämän tyyppiset jätteet täytyy purkaa satamissa. Se on uudenlainen jäte, joka huomioidaan jo marpolimääräyksissä. Ja näitä jätteitä ei voida purkaa merellä. Tämä on jo voimassa oleva määräys. Ja me haluamme, että vastaavanlainen määräys – löytyisi myöskin voimassa olevasta direktiivistä, mutta se tarkoittaa sitä, että satamista pitäisi löytyä mahdollisuuksia uuden jätekategorian käsittelemiseksi. Me olemme pitkään pohtineet asiaa asiantuntijoiden ja juristien kanssa, mutta tämä asia ei kuulu tähän nykyisen direktiivin soveltamisalan piiriin. Ja tästäpä syystä pyydämme nyt hiukan malttia Kyse on parlamentin ja neuvoston yhteisestä tekstistä, Ja menee kyllä jonkun aikaa ennen kuin voidaan sopia siitä, että tämmöisiä uudenlaisia jätteitä voidaan purkaa satamissa. Me arvioimme tietenkin koko direktiivin sisältöä, emme ainoastaan tätä vastaanottolaitekysymystä ja tämä arviointi on toteutettu ja tulette vuoden loppuun mennessä saamaan kertomuksen, kuten neuvostokin, mutta tietenkin kun direktiivi lähdetään korjaamaan, niin täytyy käsitellä muitakin asioita. Ja ensi vuoden puolella me työstämme vaikutusanalyysiä me kerromme sitten, minkälaisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla, vaihtoehdoilla on. Kustannukset ja vaikutukset ovat erilaiset riippuen siitä, onko kyse satamista tai ympäristö tai muista. Ja vuonna 2017 taas direktiiviä korjataan ja siinä huomioidaan myöskin näiden uusien jäteluokkien olemassaolo, mutta myöskin muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä jo osoitetaan suosiota. Kiitokset komissiolle. Toistan vielä, että oikein paljon kiitoksia näistä esityksistä. Kollega Kuun ei kuuntele valitettavasti. Niin, minä kiitin sinua valiokunnan nimissä ja tietenkin komission edustajankin piti kuulla tämä. Oikein paljon kiitoksia. Me olimme tyytyväisiä tähän esitykseen ja keskusteluun ja RPS liittyvät kommentit on jätettävä 22.9. ja sitten toinen määräaika on 27.10. Sitten matkustaja oikeuksien kodifiointi tutkimuspalvelu tulee kertomaan meille viidessä minuutissa tästä raportista enemmän. Jaha, tämä asia siirtynee tuonnemmaksi. Ja, dann kriegt Monika Norgay. Monika Morgai kertoo meille siinä tapauksesta tästä eurooppalaisesta lisäarvosta. Olkaa hyvä. My name is Monica Nogai. Kiitos, olen Monika Nogai. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi herra Jordanin puolesta. Hän on yksikön päällikköni. Niin hän ei pysty olemaan paikalla odottamattoman tehtävän vuoksi työskentelen eurooppalaisen lisäarvon yksikössä, kuten totesitte. Yksikön erityinen tehtävä on se, miten voidaan määritellä ja perustella ja kvantifioida poliittisia prioriteetteja. Joten meidän yksikömme tukee parlamenttia siinä, miten parlamentti määrittää agendani. Käytännössä tämä eurooppalaisen lisäarvon yksikö antaa tukijärjestelmiä, sillä on komiteoita, jotka käsittelevät ja tukevat eh, parlamentin kantoja – silloin, kun ne on olemassa vielä varsinaisia komission aloitteita. Miten me teemme tämän? Meillä on erityyppisiä hankkeita. Ensinnäkin eurooppalaisen lisäarvon arviointeja, asiakirjoja, jotka ovat yhteydessä lainsäädännön aloiteasiakirjoihin, mietintöihin ne ovat tällaisia vaikutusarviointeja samalla tavalla kuin ne, mitä komissio tekee, mutta parlamentin omista lainsäädäntöaloitemietinnöistä. Sitten kustannukset ei-Euroopasta, mietinnöt, raportit, jotka koskevat strategisesti tärkeitä alueita, joissa on mahdollista huomattaviin voittoihin, jotka tulisivat lisätoimista EUn tasolla. Tämä EUn puuttumisen kustannukset ovat laaja-alaisempia raportteja. Niillä valmistellaan yhtä tai useampia lainsäädäntöaloitteita parlamentilta. Sitten kolmantyyppinen tuote, jonka jäsenet ovat saattaneet kenties nähdäkin, on meidän kertomuksemme, jotka liittyvät siihen, että etsimme näitä kustannuksia, joita syntyy siitä, ei tule Eurooppaa, ja sitä etsitään hyötyä, että voisi syntyä eri alueilta, jotka yhdistetään työhömme, jota me teemme pyynnöistä, jotka liittyvät tällaisiin eurooppalaisen lisäarvon arviointeihin ja kustannuksiin siitä, että ei ole eurooppalaista tahoa. Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta nyt olen kyllä riittävin muistuttanut että hiljaisuutta. Europe. Itse siis kustannukset, syntyvät siitä, että ole Eurooppaa. Meillä on raportti, joka koskee matkustajaoikeuksien äh, oikeuksien kodifioinnista, tämän toteutumattomuuden kustannuksista. Tämä on aika huomattava. Siinä on osa, joka on laadittu talon sisällä ja sitten osa, joka on selvitys, jonka olemme antaneet tehtäväksi, jotta saatettiin tehdä tämä raportti. Tätä raporttia pyysi tämä valiokunta edellisellä vaalikaudella. Ja tarkoituksena oli määritellä hyödyt, jotka syntyisivät siitä, että luotaisiin konsolisoitu puite matkustajaoikeuksille, ja parlamentti on lukuisia kertoja pyytänyt tätä aiemmissa mietinnöissään. Etenkin tässä raportissa analysoidaan sitä, että siinä on siis juridinen analyysi puitteista epäjohdonmukaisuuksista, joita on nykyisessä matkustajan oikeuslainsäädännössä eri liikennemuotojen osalta. Siinä on myöskin kvantifioiva osuus joka koskee siis kustannuksia, joita matkustajille ja yhteiskunnalle aiheutuu. Kustannukset on myös analysoitu kvalitatiivisesti. Mutta kvantifiointi on yksi meidän erityispiirteitämme. Ja lopuksi raportissa katsotaan myöskin, mitä vaihtoehtoja olisi kodifioinnilla. Ja nyt jos sallitte sen sijaan, että käyn enemmän yksityiskohtia lävitse, sen he tekevät asiantuntijamme, pyytäisin jäseniä katsomaan tätä lyhyttä esitystä, jonka olemme tehneet ja jossa kootaan yhteen tärkeimmät havainnot tästä raportista. Thank you. Hyvä, oikein paljon kiitoksia. EU legislation guarantees a high protection of your passenger rights. However, these rights differ across the four transport modes air, water, rail, and road, are scattered in various pieces of legislation, and are sometimes incomplete. As passengers, it can be confusing.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 This would consolidate our rights and offer us a more seamless travel experience in Europe, while saving us time, stress, and 355 million euros a year. This is something that the European Parliament is committed to pursuing. Danke sehr für das Video. Oikein paljon kiitoksia tästä videosta. Pieni kritiikin poikainen. Tämä teksti tuli kyllä liian nopeasti. Jos tämä viesti välittyisi hiukan hitaammin, niin, niin viesti menisi paremmin perille. Ihan vaan kokemuksesta, kun opettaja olen. First. Kiitos. Tämä oli ensimmäinen äh, video, jonka olemme tehneet. Otamme huomioon kommentin. Ja jos sallitte, nyt antaisin puheenvuoron asiantuntijoille, jotka voisivat sitten kertoa yksityiskohtaisemmin raportin äh, löydöistä. Kyllähän se käy. Um, good afternoon. So my name is Natalie Moren. Minä olen Natalie Merensa ja kollegani kanssa esittelemme hiukan yksityiskohtaisemmin tämä tutkimuksen tuloksia. Se ei ehkä ole yhtä kiehtovaa kuin video, mutta hyödyksi teille, joten me keskustelemme ny, aivan lyhyesti matkustajien oikeuksien kysymyksestä EU:ssa hiukan siitä, millaisia puutteita on ja mikä on uusi lainsäädäntöpuitteisto. Sitten menetelmät, joiden avulla voidaan arvioida näiden puutteiden kustannuksia. Ja sitten täytyy katsoa yhteenvedon kautta, mitä ehdotetaan. Liikenne on EUn avainalueita ja se koskee hyvin paljon matkustajia vuosittain. 800 e, miljoonaa lentomatkustajaa, 400 miljoonaa laivamatkustajaa EU e on säännellyt matkustajan oikeuksia, e, jotta matkustajat voisivat mahdollisimman sujuvasti matkustaa halki Euroopan. Se on hyväksynyt erilaisia päätöksiä eri aikoina. Siellä on hyväksytty erilaisia sääntöjä e, ajatellen eri liikennemuotoja. Sen tähden on hyvin erilaisia sääntöjä ilmailussa, raideliikenteessä, vesiliikenteessä ja siitä syystä meillä on aika paljonkin nämä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Tässä kerrotaan tässä taulukossa periaatteessa eri matkustajaoikeuksista, mutta ennen kuin mennään yksityiskohtiin, haluaisin täsmentää, mitä tarkoitetaan näillä kuiluilla tai puutteilla. Eli lainsäädäntö tai säädös ei ole E, e, säädelty oikealla sektorilla tai sitten on puutteita siinä mielessä, että näitä matkustajan oikeuksia ei noudateta käytännössä. Meillä on myös eri tason suojaa matkustajille, kun mennään yhdestä liikennemuodosta toiseen. Esimerkiksi puute voisi olla se, että ilmailun ja vesiliikenteen säädökset eivät sano mitään siitä, että eh, jos tulee keskeytyksiä, eh, niin ei anneta sitten mahdollisuutta uuteen reittykseen. Ja sitten eh, bussimatkustajilla tässä kohdellaan matkustajia eri tavoin. Esimerkiksi silloin, kun jos on liikuntavammaisia, miten heitä sitten kohdellaan, sekin tulee tässä mukaan. Me olemme nähneet, että täällä on 84 puutetta ja aukkoa näissä säädöksissä ja Nämä liittyvät syrjimättömyyssäännöksiin, oikeuteen saada apua tai korvausta ja kaikista lukatuin oikeus on oikeus saada tietoa. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Se on hyvin olennainen oikeus matkustajille, että he tietävät omat oikeutensa. E, onpa kyse sitten hinnoista tai sitten avusta tai korvauksista ja voimme nähdä, että hyvin harva matkustaja itse asiassa lähtee vaatimaan tai valittamaan siitä syystä tämä on aika ongelmallinen oikeus. Sitä pitäisi edelleen vahvistaa vielä. Ja nyt kollegani kertoo vielä kustannuksista, mitkä ovat kustannukset, joita koituu näistä puutteista ja johdon, epäjohdonmukaisuuksista. Niin sen tähden, että meillä on menetelmissä hiukan puutteita myös tietojen saatavuudessa on vajetta. Me emme pystyneet täysin laskemaan kaikkia näkökohtia, jotka liittyvät äh, rahallisesti näihin kustannuksiin. Niinpä me valitsimme nämä tekijät, joita voidaan arvioida rahallisesti. Ja niin kuin näette tuossa taulukossa, nämä ovat neljä aluetta, jotka voidaan määrällisesti ilmaista avoimuus, palvelun laatu, täytäntöpano ja sitten intermodaalisuus. Me olemme arvioineet kustannukset rahallisesti. Sitä huolimatta nämä kaikki kuusi aluetta, ne on kaikki Bachin äh, kertomuksessa nyt äh, huomioitu ja kun puhutaan kvalitatiivisesta analyysistä, niin äh, siinä asetetaan järjestykseen myös äh, vaikutukset, äh, oli, oliko sitten heikko vaikutus tai keskimääräinen tai vahva. Ja sitten kustannusarviot perustuvat nettososiaalikustannuksiin, eli matka e, tässä tarkoitetaan esimerkiksi korvausmääriä, jotka hyödyttävät usein matkustajaryhmiä, mutta tavallaan se on myös lisäkustannus tuolle liikenteen harjoittajalle. Ja miten nämä kustannukset sitten arvioidaan, en kerro yksityiskohtaisesti, koska aikaa ei ole, mutta tästä vain esimerkinomaisesti tärkeä kategoria oli aika, joka on menetetty esimerkiksi, jos avoimuutta ei ole riittävästi. Ja tässä olemme tarkastelleet varsinkin lentoliikenteen sektoria. Siellä huomataan usein, että matkustajille ei anneta avointa selkeää tietoa heti ähm, varausvaiheessa koskien äh, palveluita, jotka tulevat mukaan hintaan. Siitä syystä on usein vaikeata ver- verrata muihin tarjouksiin. Ja tästä syystä matkustajat yksinkertaisesti vain menettävät aikaansa, jota voitaisiin käyttää muuhun tarkoitukseen. Ja tällä tavoin me olemme arvioineet, että mikä on tämä menetetyn ajan kustannus niin, että lasketaan se tuntimäärä, joka on menetetty näissä tilanteissa ja annetaan tunnille tietty standarti-arvo tuntihinta. Lisäksi laskimme rahalliset kustannukset eh, siinä tapauksessa, että eh, ei anneta tukea tai apua ja rahalliset kustannukset, jotka eh, syntyvät täytäntöpanosta ja tähän tulevat myös aikakustannukset esimerkiksi valitusprosesseissa. Ne prosessit ovat aivan liian pitkiä ja tiedotus ei ole riittävä myöskään. Me olemme arvioineet myös aikakustannukset, jotka johtuvat ei-optimaalisista liikennevälineiden välisistä yhteyksistä. Nyt tuolla taulukolla näkyy eri arvio, no minimiarviot ja tämä johtuu lähinnä siitä, että me emme pystyneet arvioimaan kaikkia kustannusnäkökohtia eh, kaikilla, eh, kaikissa liikennemuodoissa. Varsinkin eh, tieliikenteen sektori, samoin kuin vesiliikenteen sektori, ne eivät antaneet paljonkaan tietoa. Tällaista tietoa ei ollut yksinkertaisesti saatavilla saimme eniten tietoa lentoliikenteen alalta. Niin kuin huomaatte, kokonaisarvo ei Euroopan kustannuksista. Se on arvioitu 355 miljoonaksi euroksi vuodessa ja korkein kustannus arvioidaan olevan intermodaali alueella, avoimuusalueella. Eli nämä kustannukset ovat yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Sen sijaan tuolla valvonta täytäntöönpanoalalla on melkein 70 miljoonaa euroa vuodessa ja sitten palvelun laatu melkein 20 miljoonaa euroa vuodessa. Niin kuin sanoin, kaikki kustannusnäkökohdat eivät ilmene rahallisena arvioina. Meillä on myös kvalitatiivista analyysiä, minkälaisia näkökohtia sitten on täällä laatuanalyysissä esimerkiksi psykologiset vaikutukset, syntyy stressiä, sekannusta ja nämä ovat asioita, joita on hyvin vaikea ilmaista rahallisesti. Tämän lisäksi perustavan perusoikeudet ja arvot, esimerkiksi syrjimättömyys liikuntarajoitteisten kohdalla. Tämän lisäksi tulee taloudellisia vaikutuksia, esimerkiksi hintakilpailun vääristyminen, avoimuuden puutteen takia. Tämän lisäksi laajemmat talouden ja ympäristön vaikutukset, esimerkiksi riittämättömyyttä ajatellen menetettyä aikaa, jota voitaisiin käyttää tuottavampiin tarkoituksiin. Huomasimme myös, että jotkut matkustajista, jotka ovat tyytymättömiä julkiseen liikenteeseen, haluavat ehkä mieluummin siirtyä autoliikenteeseen, joka ei ole aivan yhtä ympäristöystävällistä kuin joukkoliikenne. Ja nyt tarkastelemme vielä näitä viittä eri mahdollisuutta, kodifiointimahdollisuutta, joita olemme ehdottaneet meidän selvityksissämme. Tarkoitamme kodifioinnalla sitä, että laitetaan nämä asiat yhteen säädökseen kaikista eri säädöksistä, joissa ne tällä hetkellä ovat ilman määrä sen suurempia muutoksia. Pääasiassa se tarkoittaa sitä, että kaikki ne säädökset laitetaan yhteen paikkaan, mutta eh, se ei kuitenkaan lisää paljonkaan eh, harmonisointitasoa, mutta se antaa lisää avoimuutta ja ehkä tietoa. Parempi vaihtoehto olisi itse asiassa, että muutetaan lainsäädäntöä ennen kuin, ennen kuin lähdetään kodifiointivaiheeseen. Eh, Eli tällä tavoin korjattaisiin nämä puutteet ja hankaluudet, joten tämä saattaisi olla hyvinkin vaikea eh, toimenpide ja se olisi kallis. Ja eh, vaikka se olisi pitkällinen prosessi, sinne jäisi käsittelemättä tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia. Ja sitten eh, kolmanneksi kodifiointimahdollisuus on uudelleenmuotoilu ja se tarkoittaa, että mm, tehtäisiin muutokset kodifiointivaiheessa ja tämä voisi olla sellainen vaihtoehto, jossa ollaan kaikista korkeimmalla harmonisointitasolla. Ja se saattaisi olla aika työläs toimenpide, tällainen uudelleenmuotoilu. Ja koska tämä olisi monimutkainen tehtävä, siinä olisi hyvin korkeat kustannukset jäsenvaltioille ja sitten on myös yhteiset viitepuitteet, joka olisi ikään kuin työkalupakki, jossa selvinnettäisiin tiettyjä näkökohtia, tarjottaisiin parempaa selkeyttä ja avoimuutta. Se ei ole sitova väline, joten sillä ei olisi suuria vaikutuksia eikä se toisi enää mitään uusia oikeuksia esimerkiksi, mutta tämä toimenpide voitaisiin yhdistää kakkosvaihtoehtoon. Ja viimeinen vaihtoehto on peruskirja, niin sanotusti, joka olisi eh, selvästi nähtävissä oleva eh, matkustajan, perus, matkustajan oikeudet, ikään kuin peruskirja ja eh, se vahvistaisi selve, selvyyttä, mutta se ei olisi sitova ja siitä syystä eh, siitä ei voitaisi merkittävästi korjata ja silloin vaikutukset ovat alhaiset, eh, hyvin vähäiset ja Tämä voidaan tietenkin yhdistää myös uudelleen muotoiluun ja silloin olisi enemmän vaikutuksiakin. Kiitoksia. Jos kysymyksiä on, niin olkaapa hyvä. Zunächst mal vielen Dank für die Ensinnäkin kiitokset näistä esityksistä ja videoklipeistä. Ja nyt kysyisinkin, että onko kommentoitavaa tai kysyttävää? Herr Golnisch. Edustaja Golnisch. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä video ja sitten nämä selvennykset ovat erittäin mielenkiintoisia, mutta nyt mietin tässä hiukan tätä lopputulemaa. Minä eh, käsitin, että nämä Eurooppa, ei-Eurooppa-kustannukset, niissä ei oteta huomioon kustannuslisäyksiä, joita tulee eri operaattoreille ja toimijoille eh, eh, se kuitenkin äh, vaikuttaa tämän selvityksen uskottavuuteen. Tästä esimerkki, jos parannetaan saatavuutta junissa äh, liikuntarajoitteisille, niin totta kai silläkin on kustannus. Se on aivan oikeutettu kustannus, jonka pitää yhteisön äh, kustantaa se on sellainen kustannus, joka pitää hoitaa solidaarisuuden nimessä, että kaikki kansalaiset pääsevät, tai olipa eh, liikuntarajoitteinen tai ei. Eli tässä mietin jälleen kerran tämän eh, selvityksen eh, lopputulemaa, jos ei oteta huomioon toimijoiden kustannuksia. Ja, Moment. möchte ich auch noch was. Pieni hetki vielä. Haluaisin kommentoida näitä kustannuksia, jotka lankeavat vammaisille. Ne, jotka eivät ole vammaisia, niin kantavat nämä kustannukset. Minä voin sanoa, että olen joka päivä tyytyväinen, kun en ole vammainen, mutta on olemassa yrityksiä, jotka viis veisaavat. He haluavat vain hyviä hintoja ja eivät suostu kuljettamaan vammaisia, ja sitä ei voida hyväksymään Eli yhtiöt vain käärivät hienot voitot ja yhteiskunta maksaa. Tämä ei ole reilua, meidän täytyy löytää reilut säännöt. Ja toinen asia, jonka haluaisin mainita tärkeänä, liittyy kiskoliikenteeseen. Tietenkin vammaiset täytyy saada kyytiin, mutta tämä tarkoittaa, että kaikki. Ja siksipä kenenkään ei pidä, pidä päästä kuin koira veräjästään. Siksipä onkin hyvä, että meillä on tällainen analyysi pöydällä. Ja mitä tulee ilmailualaan, niin meillä ei ole mitään sovittelukeskusta. Sillaista ollaan kylläkin perustamassa, mutta jos katsotaan Saksaa, niin Saksasta löytyy tällainen rautatiealan valituselin. Ja 85 prosenttia näistä valituksista menivät tämän keskuksen käsiteltäväksi ja asiat saatiin ratkottua mutta vain ja yksi prosentti matkustajista hyödyntävät tätä korvauksen hakun mahdollisuutta ja syynä on se, ettei heillä ole tällaista sovitteluelintä ja jo pelkästään jonkun yhteysnumeron löytäminen on aika lailla mahdoton tehtävä. Itse olen löytänyt yhden, mutta jos sinne soittaa, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Ja tämä pieni määrä, yksi prosentti kaikista lähtee sitten käräjöimään ja ihan viime hetkellä sitten yritys perääntyy ja sanoo, että okei me maksamme tämän korvauksen, koska pelkäävät tietenkin tuomioistuimen päätöstä. Ja mitä tulee 355 miljoonaa, no kuka tämän laskun maksaa? No tietenkin matkustajat. Ja kuka hyötyy? No tietenkin yritykset, liikenteenharjoittajat ja tämähän ei käy laisinkaan päinsä. I was waiting for that you ask for money like in the church. Odotin, että tulisi sellainen hetki, että pyydätte rahaa, niin kuin kirkossa käy. Okei. Okay. No, melkein vastaava tilanne. Agree with, uh, uh... Voin olla kollega Kramerin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Sehän ei ollut tutkimuksemme aihealue, eli tutkia niitä kustannuksia, joita syntyy liikenteen harjoittajille – tarjottaessa tukea tai tietoa tai avoimuutta, niin kuin voisi heidän olettavan tekevän. Vain 17 prosenttia liikenteen harjoittajista tarjosivat avoimessa hengessä tietoa. Näin ei pitäisi olla, mutta tämä asia ei kuulunut tähän. Eli minkälaisia kustannuksia syntyy siitä, että tämän tyyppisiä palveluita tarjotaan niiden palveluiden osalta, joita oletetaan nykyyhteiskunnassa ihmisille tarjottavan. Toden totta, tällainen analyysi voitaisiin toteuttaa, mutta se ei kuulunut tämän pöydällä olevan analyysin piiriin. Me keskustelimme tai käsittelimme Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista tai tutkimme näitä kustannuksia ja me tiedämme, että ollaan vielä kaukana siitä optimaalisesta tilanteesta, johon meidän pitäisi pyrkiä. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt pyytäisin komissiota lausumaan jotain. Kollega Koltsa. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Niin ensinnäkin minä haluaisin sanoa nyt aivan alusta, että komissio on erittäin sitoutunut varmistamaan suojelemaan ja kehittämään matkustajien oikeuksia. Ja tässä mielessä tämä selvitys antaa hyvän yleiskatsauksen aukoista ja epäjohdonkammuuksista, joita on matkustajaoikeus lainsäädännössä kaikissa liikennemuodoissa. Kaikella kunnioituksella kuitenkin äh, tämän äh, selvityksen laatioita kohtaan – Olemme sitä mieltä, että se, että katsottaisiin toteutettavuutta ja vaikutuksia matkustajiin ja teollisuuteen, jos tuodaan yksi ainut lainsäädäntöllinen väline, joka koskisi kaikkia periaatteita, jotka liittyvät matkustajan oikeuksiin tavoitteilla yhdenmukaistaa nämä oikeudet kaikissa liikennemuodoissa – on asia, jota yksi pitää ottaa myöskin huomioon. Lähden liikkeelle yleisistä kommenteista. In the study, several... Tässä on olemassa tiettyjä johdonkaisuuksia ja käsitteellisiä virheitä tässä selvityksessä, jotka heikentävät selvityksen tai sen raportin kokonaislaatua. Ensinnäkin huomasimme lukuisia virheitä, jotka koskivat sitä, miten kuvataan sääntöjä, joita sovelletaan matkustajaoikeuslainsäädännössä. Esimerkiksi poikkeukset, jotka liittyvät force majeure-tilanteisiin, sanotaan, että ne eivät koske kaikkia liikennemuotoja. Esimerkiksi oikeus saada tietoa lentoliikenteessä koskee myöskin pitkiä myöhästymisiä. Raportissa väitän päinvastaista. Metodologia, jota on käytetty kustannusten laskemiseen, jotka liittyvät siihen, että puuttuu yhdennetty puite matkustajoikeuksista, ei ole itsestään selvää arviot laskennallisissa kustannuslaskennuksissa eivät ole täysin vakuuttavia, jotka aina ole välttämättä edes yhteydessä oikeuksiin, niin kuin ne nykyisessä järjestelmällisessä puitteissa on määritelty. Esimerkiksi kustannus, joka on 138 miljoonaa euroa, joka johtuisi intermodaaliuden puuttumiseen, on harhaanjohtavaa, koska se viittaa itse siihen, että puuttuu huippunokeiden junien yhteyksiä ja että on puuttuu integroitu lippujärjestelmä, jota ei voida ratkaista pelkästään matkustajien oikeuslainsäädännön yhdenmukaistamisella, kodifioinnilla yhdenmukaisesti. Mutta todellakin tässä selvityksessä ei pystytä osoittamaan sitä, että kaikkien, kaiken matkustajaoikeuslainsäädännön kodifiointi olisi ainoa toimiva ratkaisu, ajatellen niitä heikkouksia, joita nykyisessä matkustajaoikeuslainsäädännössä lainsäädännössä on ja siinä on, siinä järjestelyssä on heikkouksia, mutta on kaksi tärkeää kysymystä, jotka on otettu esille tässä raportissa. Siis puutteet, epäjohdonmukaiset, joita on olemassa nykyisessä matkustajakeuslainsäädännössä, samoin kuin lainsäädännöllisen puutteen puuttuminen, mitä tulee intermodaaliseen matkustamiseen. Ensimmäisestä asiasta selvitys ei anna selkeitä todisteita siitä, miksi kodifiointi sen sijaan muut mahdollisuudet, verrattuna muihin mahdollisuuksiin, on kaikkein soveliaan ratkaisu poistaa puutteet, joita löytyy nykyisestä matkustajaoikeuslainsäädännöstä. Ennen kaikkea kodifiointia ei välttämättä ole paras vaihtoehto. Se ei välttämättä ole edes toteutettavissa oleva, sillä ei välttämättä ei voida ratkaista tiettyjä puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, jotka on määritelty. Tosiasia, että jotkin aukot ovat sellaisia, ne ovat yleisiä kaikissa liikennemuodossa, ei sinänsä merkitse sitä, että kodifiointi tai uudelleen muotoilu olisi ratkaisu, koska niitä voitaisiin myöskin hoitaa tekemällä muutoksia yksittäisiin, yksittäiseen lainsäädännön äh, tekste, säädösteksteihin. Tätä voidaan katsoa tuollaisiksi objektiivisia eroja eri liikennemuotojen välillä, josta on kysymys. Ja voidaan myöskin äh, katsoa, että tietyt säännöt, ennen kaikkea silloin, kun niihin liittyvät todennäköisyyteen ovat peräisin kansainvälisistä yleissopimuksista, joita ei voida muuttaa. Jotkin ongelmat, jotka on mainittu, eivät johdu lainsäädännöstä itsestään, vaan siitä, että puuttuu lainsäädännön toimeenpanoa, ja se on eri asia. Sitä ei ratkaista kodifioinnilla. Mitä tulee lainsäädännöllisen puutteen, kehityksen puuttumisen intermodaalisessa matkustamisessa. Me olemme täysin tietoisia, miten hyödyllistä on ottaa käyttöön sääntöjä, jotka saavat matkustajat intermodaalisen matkan aikana yhden ainoan matkustussopimuksen alaisiksi. Mutta että muutetaan kaikki olemassa olevaa lainsäädäntöä, merkitsisi sellaista riskiä, että avataan pitkiä keskusteluja ja neuvotteluja – ja mahdollisesti jopa johtaisi siihen, että heikennetään akiita äh, matkustajaoikeuksissa. Ja tämä on nähtävissä, kun nyt puhutaan lentomatkustajien oikeuksista ja siitä, miten tästä asiasta keskustellaan neuvostossa. Siksi näemme parempana vaihtoehdot, jotka liittyvät siihen, että hyväksytään erityistä uutta lainsäädäntöä matkustajaoikeuksista multimodaalisessa liikenteessä. Lopuksi sanoisin, että Sama tavoite, jolla pyritään siis parantamaan matkustajien suojelua yli liikennemuotorajojen, voitaisiin saavuttaa vaarantamatta koko Akita omilla aloitteilla, kuten esimerkiksi se, että täytetään olemassa olevat aukot, jotka liittyvät intermodaaliuteen, erityisillä lainsäädäntöaloitteilla. Yksi tällainen olemassa oleva korvaava lainsäädäntöalueita on se, että jos on olemassa asianmukaisia määräyksiä, joilla tähdätään siihen, että varmistetaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet kaikille liikennemuodoille ja että yritetään panna toimeen se, että saataisiin aikaan asteittaista lainsäädännön lähentymistä, monimuotoisuus ja se, että on selkeyden puutetta tietyissä määräyksissä lainsäädännössä voitaisiin hoitaa sillä, että olisi tulkitsevia ohje, suuntaviivoja, jota on äskettäin käytetty eräissä matkustajakoskysymyksissä. Tätä kautta voitaisiin myöskin sitten lisätä matkustajien tietoisuutta kaikista liikennemuodoissa EUn alueella. Ja tärkeää olisi myöskin pitää kiinni siitä, että jäsenvaltiot sitoutuisivat noudattamaan velvoitteitaan ja edistäisivät ja vahvistaisivat matkustajaoikeuksia kansallisella tasolla. Olemme siis yhtä mieltä heikkouksista, että niitä on, samalla tavalla kuin nämä oikein heikkoudet on määritelty, mutta olemme eri mieltä siitä, mihin näihin heikkouksiin tulisi suhtautua. Oikein paljon kiitoksia. Minä uskon, että tämän vastauksen jälkeen vierailemmekin pitäisi antaa mahdollisuus reagoida. Olkaa hyvä. Um, well, thank you for your... Kiitoksia. Um, kiitoksia näistä kommenteista. Haluaisin selkeyttää vain, vain asiaa, että meidän piti katsoa näitä kodifiointimahdollisuuksia. Että tietenkin muita mahdollisuuksia on tämä yhteinen viite kehys, johon voidaan viitata ikään kuin näin suuntaviivoina. Eli tietenkin on muitakin mahdollisuuksia muokata lainsäädäntöä. Halusin ottaa esiin myös sen, että otimme kyllä huomioon erot liikennemuotojen välillä ja silloin kun niitä oli, emme, ne, silloin kun niitä oli johdonmukaisesti, ne eivät tule mukaan näihin puutteisiin. Niin teemme töitä näiden kommenttien parissa kyllä ja kertokaa ihmeessä voimme tehdä korjauksia myös sen mukaisesti. Otimme myös esiin sen, että paljolti nämä ongelmat liittyvät täytäntöönpanoon ja valvontaan, mutta niihin ei voida sitten kodifioinnilla välttämättä puuttua. Sen sijaan kodifiointi voi helpottaa kyllä valvontaviranomaisen toimintaa. Kiitoksia kommenteistanne. Meillä oli hyvin rajallinen ala tällä selvityksellä, joten vaikutuksia katsotaan jatkossa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Fanne Kamp. Herra puheenjohtaja, tästähän tuli mielenkiintoinen iltapäivä. Ensinnäkin kysymys komissiolle. Voitaisiinko raporttiin liittyvät kommentit saada mustaa valkoisella? Tämähän on parlamentin yksikön toimittama teksti tärkeä asia. Sitten toisaalta taas pohdin nyt, että mikä, tai oikeastaan sanotaan vielä sen verran, että on hyvä, kun komissio sanoo, että meidän ei tarvitse kaikkea kodifioida, se on aika yllättävä, mutta toisaalta taas yritän etsiä sitä linkkiä tämän näiden vieraidemme tutkimuksen, Euroopan parlamentin tutkimuksen ja vaikutusanalyysin välinen ero. Ikään kuin olisi kyse samasta asiasta, mutta tämä vain tehtiin nyt jälkeenpäin. Miten jatkossa menetellään vai pitäisikö meidän olla tarkempia sen suhteen, ettei samoja asioita tutkita parinkin otteeseen? Kiitoksia. No, Päällekkäinen työ on tietenkin turhaa, mutta jos tutkimukset osoittavat eri, tai antavat erilaisia vastauksia, sitten on toinen tilanne. Dita. Kriegen. Niin. Minä läkilöisin kysymys komissiolle. Multimodaalisten äh, lippun myynnin osalta haluaisin kuulla, mikä kaikki olisi mahdollista, mitä voitaisiin kuvitella, mutta onko jo olemassa jotakin konkreettisia ajatuksia, aikahorisontteja, milloin saamme jotakin eteemme jostakin aiheesta. Tätähän minä olen vaatinut omassa mietinnössäni. Hyvä. No niin, kysymyksiä on sadellut. Voidaanko saada vastauksia näihin ja sitten nämä tutkimukset, päällekkäisyyttä halutaan välttää, paitsi että jos on olemassa erilaiset tutkimustulokset, sitä täytyy pohtia, kuka on oikeassa, kuka on väärässä, sekin on mielenkiintoinen keskustelu. Siksikin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, sillä selvästikin on olemassa asiasta eri tulkintoja. Niin, sitten pyydettiin komission lausunnosta tätä mustaa valkoisella olevaa versiota, kuten kollega Fanny Kamp pyysi, niin ilmeisesti sellaisen voitte toimittaa meille. Vai haluatteko sanoa vielä jotain? Oh yes, certainly, these comments. Totta kai nämä kommentit voidaan ilman muuta lähettää teille kirjallisen aivan varmasti. Thanks a lot. On to the... Paljon kiitoksia, mitä tulee integroituun liponkirjoitukseen. En tiedä, kuka siihen voisi vastata. Onko jotain konkreettisia suunnitelmia olemassa? on travaille actuellement, on commence à travailler actuellement. Nyt olemme aloittaneet työskentelyn oikeastaan jo lainsäädäntöehdotuksesta intermodaali liikenteessä. Minä olen hiukan kiusantunut siitä, että meillä on komission sisäinen, sisäinen säädöskäytännön parantaminen meneillään ja se on hidasta, mutta jos nyt voimme tehdä tämän tehtävän, niin se on 2017 loppuun mennessä varmaan valmis. Da würde ich ja, sofort fragen, warum nicht No kysyisin heti, että miksi kestää niin kauan, niin kuin aikaisemmin pohdin. No me olemme kaikki varmaankin samaa mieltä sen suhteen, että ehkäpä voisitte toimittaa tämän vuotta aikaisemmin. Okei. Okay. Tän, Hyvä voimme päättää keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Sydämelliset kiitokset näistä alustuksista, videoklipeistä. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja aiheena on komission liikenteen liikkumisen pausasten esitystä jäsenvaltioiden myöntämisestä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun asetuksen 1371-2007 mukaisista poikkeuksista. Kollega Sterks aikanaan tästä vastasi ja nyt mielenkiinnolla jäämme odottamaan, miten tilanne on muuttunut. Ja kollega Kolsen komission puolelta saa puheenvuoron ja hänen jälkeen sitten valiokuntien jäsenille. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. I will, uh, uh, briefly... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän ihan lyhyesti kommentoida tätä kertomusta ja kertoa, mitä on tapahtunut sitten kertomuksen julkaisemisen jälkeen. Tietän, että, että jäsenvaltio voivat saada poikkeuksia tiehy, tiettyihin palveluihin liittyen. Eli täytäntöpano ei tarvitse olla sataprosenttinen, kyse on paikallisista pidemmän matkan kiskopalveluista, eli poikkeukset vuoteen 2024 asti, myöskin alu- ja paikallistason kiskoliikenteen osalta. Poikkeukset voivat olla rajattamattoman pitkät ja yhtä lailla sellaisten palveluiden matkojen osalta, joiden osalta suurin osa toteutetaan Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Ja siinäkin ajallisesti ei ole mitään takarajaa asetettu. Tämä kertomus valmis tai toteutettiin viisi vuotta tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen vain muutama jäsenvaltio toteutti tätä sataprosenttisesti, Tanska, Italia, Alankomaat ja Slovenia. 22 jäsenvaltiota taas olivat myöntäneet poikkeuksia, eri muotoisia poikkeuksia. Viidestä jäsenvaltiosta löytyi poikkeuksia, jotka olivat täysimääräisiä, eli vain ainoastaan pakollisia määräyksiä sovellettiin. Bulgaria, Ranska, Irlanti, Latvia ja Romania. Ja 36 prosenttia kaikista palveluista matkustajakilometrieina laskettuna eivät sisältäneet minkälaisia poikkeuksia. Voisin toistaa ja luetella ne valtiot, jotka käyttivät eri poikkeuksia, mutta kertomuksesta käy selkeästi ilmi, että kyse on melkoisesta sääntelytilkkutäkistä, ja se taas tarkoittaa sitä, että jäsen, kansalaiset eivät voi peräkuluttaa omia oikeuksia täysimääräisesti ja ettei ole olemassa yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia kiskoliikenteen alalla ja että unionin sisällä avoimuus ei ole toivotulla tasolla, koska järjestelmät poikkeavat maasta toiseen, ja tämä taas johtaa juridiseen epävarmuuteen sekä liikenneharjoittajien että kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Mikä on tämänhetkinen tilanne? hirveästi ei ole tapahtunut kolmas joulukuuta 2014 jälkeen. Vain viidessä jäsenvaltiossa sovelletaan asetusta ilman sen kummempia poikkeuksia näiden neljän lisäksi, jotka mainitsin, niin siihen kuuluu vielä Belgia, eli viisi jäsenvaltiota toimivat asetuksen kaikkien määräysten mukaisesti. Mitä Ranskaan tulee, niin Ranska on poistanut poikkeuksensa pitkien matkojen osalta. Eli kyse ei ole vain ainoastaan kansainvälisistä palveluista, vaan myöskin maan sisäisistä pitkän, pitkän matkan liikenteen osalta. Yhdisessä kuningaskunnassa pohditaan juuri sitä, että toimittaisiin soveltamisalan mukaisesti, mutta mitään lopullista päätöstä ei ole tehty, eli mitään ei ole tapahtunut sitten joulukuun 2014. Joten voidaan kyllä sanoa, että parannukset ovat aika lailla vaatimattomia. Ja tästäpä syystä komissio on ryhtynyt laatimaan vaikutusanalyysiä. Se valmistuu ensi vuoden aikana. Tarkoituksena on katsoa, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa, jotta kiskoliikenteen puolella kuluttajansuoja paranee ja että liikenteen harjoittajilla on paremmat ja yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Voi tietenkin olla, että tiettyjä muitakin osioita asetuksesta tarkastetaan, mutta tarkoituksena on kuitenkin vähentää näiden kansallisten poikkeusten määrää. Ja sitä kautta kansallisten palveluiden osalta poikkeukset mitätöitäisiin ja vähennettäisiin myöskin muiden mahdollisten rajoitusten ja poikkeusten määrää. Oikein paljon kiitoksia. Onko mitään kommentoitavaa? Olkaa hyvä. Sorry, maybe I... Kiitoksia. Ehkä minulta tämä meni ohi. No, minä jatkan englannin kieltä käyttäen. Mitäs komissio tekee jatkossa? Aikooko komissio rankaista jäsenvaltioita tai toimijoita vai rohkaista tarkistuksiin tai muutoksiin? Niin kuin vuonna 2007 sovimme näistä matkustajaoikeuksista, niin silloin ei puhuttu poikkeuksista, vaan oikeudellista mahdollisuudesta viivästyttää täytäntöönpanoa. Eli perusteluissa syissä perustellusta syistä täytäntöönpanoa voitiin lykätä esimerkiksi viidellä vuodella. Mutta jos on olemassa 28 jäsenvaltiota ja vain neljä soveltaa näitä määräyksiä, niin eihän tässä ole mitään järkeä tässä koko lainsäädäntötyössä. Mutta ne jäsenvaltiot, jotka ovat toimineet näin, eli millä perusteella he ovat aina saaneet lykkäystä Onko tämä tiedossa, ovatko nämä syyt tiedossa vai hyväksyttekö ne lykkäyspyynnöt tuosta vain? Ja Saksaa ei ole mainittu kertaakaan. Tiedän kylläkin, että kahden vuoden sisällä liittopäivien pitää tehdä päätöksensä ja minä valitin sitten oikeusministerin toimista. Hän ei sanonut kertaakaan, että Euroopan unionissa parlamentti olisi esittänyt tällaisia vaatimuksia, vaan esitti ne ominaan. Mutta sitten kun oppositio sanoi, että voitaisiin tekstiä tiukentaa, niin sitten sanottiin, että EU kieltää sen. Ja taas syntyy sellainen vaikutelma, että kaikki hyvä tehdään kansallisella tasolla ja kaikki huono satelee unionista. Ja sitä minä valittelin jatkuvasti. Ja nyt kysyisin, niin anteeksi, että olen saksalainen ja käsittelin tätä asiaa aikanaan, niin kysyisinkin, että miltä osin Saksa ei näitä määräyksiä pannut täytäntöön ja mitä tulee sitten muihin maihin, niin missä ne ongelmat ovat olleet? Ja myöskin mielenkiintoinen kysymys kuultiin kollega van der Kampilta. Mitä komissio tekee niiden lainsäädäntötekstien osalta, joita ei noudateta? Tuskin te olette tyytyväisiä toteutumattomuuteen. Olkaapa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja Koltsen pyysi minua vastaamaan tähän kysymykseen. Ensinnäkin on todettava, että poikkeukset ovat mahdollisuusasetuksen puitteissa – Jäsenvaltioilla on siis täysi mahdollisuus laillisesti soveltaa tällaisia poikkeuksia. Poikkeukset ovat olemassa siksi, että jäsenvaltiot, joilla on vaikeuksia alussa toteuttaa asetusta kaikkien rautatieliikennepalvelujen osalta, asteittain voivat ottaa sen käyttöön. Niiden ei tarvitse perustella sitä, mistä syistä ne ottavat joitakin palveluita pois äh, asetuksen soveltamisen piiristä. 2012 toteutimme arvioinnin ja siinä todettiin, että pääasiassa nämä asetuksen artiklat otettiin pois äh, niitä sovellettu, jotka ovat erityisesti kustannusintensiivisiä tai liittyisivät korvausmaksut, tuki, palvelut vammaisille. Tähän kuuluvat kaikki vakuutukset eh, ja niin vakuutuksiin liittyvät maksut, kaikki nämä artiklat, niiden soveltamista eh, ei toteuteta. Ja jäsenvaltiot se perustella tätä, vaan ne voivat aina viiden vuoden välein ilmoittaa, haluatko ne pidentää näitä poikkeuksia. Mitä tulee sitten näihin eh, kaukoliikenteen palveluihin, vuoteen 2024 mennessä, niin täytyy soveltaa asetusta. Saksan osalta tilanne on se, että Saksassa kaukoliikenteen palveluita ei ole otettu pois asetuksen soveltamisen alalta. Tässä asetus pätee, mutta Saksa on ottanut kaiken kaupunkien sisäiset, esikaupunki- ja alueelliset palvelut pois, niihin ei asusta sovelleta ja tämä rajoittamattomaksi ajaksi. Toivottaisin tervetulleeksi kollega Bachin. Hänen mietinnöstä täällä on puhuttu hyvinkin pitkään. Tervetuloa. Niin, kun tulee myöhässä, niin kaikki katseet kiinnittyvät itseensä. Ja mitä tulee sitten paikallis- ja lähiliikenteeseen, niin sehän on kompromissi, josta sovittiin aikanaan. Totesimme, että alun alkaenhan komissio ja neuvosto halusivat mm että me puutumme vain ainoastaan kansainväliseen liikenteeseen. Ja parlamentissa kaikki olivat sitä mieltä, että se oli aivan humpuukia ja se ei käy päinsä. Sehän tarkoittaisi sitä, että kun matkaamme Kölnistä Brysseliin ja Kölnistä Aacheniin ja juna myöhästyy kahdella tunnilla, niin en saa yhtään mitään, mutta Liesistä Brysseliin, jos tällainen viivästys sattuu, niin sitten rahaa tuleekin. Ja kompromissina oli se, että tässä huomioidaan kaukoliikenne koko unionin alueella, mutta ei lähi liikenne. Tästä komissio... Saksaa voidaan syyttää, sillä tässä pitää huomioida myöskin maan sisäinen liikenne ja kansainvälinenkin liikenne. Tämä kompromissi esitettiin, koska parlamentissa kaikki olivat siihen tyytyväisiä ja nyt kysyisinkin, että onko näitä määräyksiä pantu täytäntöön kaukoliikenteen osalta. Jos ei, niin silloin teidän täytyy arvioida tilannetta uudestaan. Olisi tietenkin hienoa, että tämä pätisi myöskin paikallistason liikenteeseen, mutta mehän olemme aikanaan päättäneet juuri myöskin kaukoliikenteeseen liittyvät nämä kilometrirajoitukset, että missä vaiheessa nämä määräykset sitovat ja missä silloin ei. Kuten sanoin, kaukoliikenne voidaan ottaa pois 25 vuotta enintään vuoteen 2025 asti. 2024 äh, asti molemmat julkaiset julkaiseet verkkosivullamme yleiskatsauksen siitä, josta voidaan nähdä, mitkä jäsenvaltiot eivät olla kaukoliikenteessä maan sisäisesti. Tätä asetusta Saksa ei kuulu näihin maihin. Jos te matkustatte Hamburgista Münchenin Saksassa, niin silloin asetus pätee. Mutta Ranskassa se viime vuonna ei vielä pätenyt, vasta tänä vuonna äh, tätä asetusta ruvettiin soveltamaan ja tämä poikkeus poistettiin. Kiitos. George Bach, haluatko sanoa vielä jotain? Gut, vielleicht erzähle ich ihm vorher, da haben wir gerade Move. Niin me näimme täällä yhden videon, jos sen verran saan kertoa sinulle. Bitte sehr. Yeah. No olepa hyvä. Äh. Niin, Aluksi kiitos kiitoksista ja kiitos onnitteluista, mutta vitsitsikseen Minulla oli varjoesittelijöiden kokous työllisyysvaliokunnassa ja liikenne on tärkeää, hyvin tärkeää, mutta työllisyys on myös tärkeää. Minä itse asiassa ajoissa kyllä ilmoitin estymyneisyydestäni, mutta minä olen tutustunut komission kertomukseen ja olen miettinyt sitä ja olen yhtä mieltä komission arviosta, koska komission arvio on, että, että tulos ei ole tyydyttävä. Komissio ottaa esille monia ongelmia, jotka ovat sellaisia, että minäkin olen nähnyt näitä arkielämässä, eli vallitsee varsinainen viidakko, mitä tulee matkustajien oikeuksiin. On olemassa monia kansallisia tulkintoja ja monia poikkeuksia, joten minä todellakin ihailen ihmisiä, jotka ylipäätään vielä ymmärtävät, mistä on kysymys. Usein minulle minun on hyvin vaikea selittää kansalaisen, mitä oikeuksia hän voi vaatia, ja tämän johtopäätökseen tulee myös komissio. Ja kysymykseni kuuluisikin nyt, mitä, merkitsee, ja, mitä merkitsevät jatkotoimet? Minun mielestäni me emme nyt tietenkään voi toimittaminen jäädä katsomaan tätä. Meidän täytyy ryhtyä aktiivisiksi. Meidän täytyy ottaa tiedoksemme jäsenvaltioiden päätökset, mutta meidän täytyy myös tehdä vaatimuksia, ehdotuksia, koska eihän tässä nyt näytä tulla minkäänlaista loppua. Jäsenvaltiot, ne vain äh, laajentavat ja vaativat uusia poikkeuksia. Usein ne eivät ole myöskään ajoissa ilmoittaneet asioista komissiolle. Ja minusta me voisimme yhdessä kyllä ryhtyä tekemään jotakin, ja siksi kysymykseni kuuluisikin komissiolle, miten komissio aikoo nyt ajatella sitä johtopäätöstä, jonka se on tehnyt, että siis meidän pitäisi tarttua uusiin aloitteisiin ja siksi kysymykseni, miten komissio aikoo edetä asiassa. Toinen kysymys kuuluu sitten, itse asiassa jo muutamia kuukausia sitten meillä täällä Belgiassa ne kaikki käytiin keskustelua, koska Belgiahan oli poikkeuksien osalta ollut aika pidättyväinen. Se käytti vähemmän poikkeuksia – ja se aikoo nyt toteuttaa, panna toimeen nämä ehdotukset täysin. Minä kuitenkin pelkään, että maat, jotka nyt ovat liikkuneet ja ovat panneet asetuksen täysin toimeen, ne jälkikäteen itse asiassa nyt tällä tavalla hiukan kevyesti ilmaistuna ovat tyhmiä ja tätä minusta ei voida hyväksyä ja siksi meidän täytyisi yhdessä toimia. Ja kysymykseni komissiolle kuuluukin, mitä komissio aikoo tehdä? Tunteeko komissio tällaiset käytännöt ja mitä komissio aikoo tehdä yhdessä meidän kanssamme? Paljon kiitoksia. Tietenkin hyväksymme tämän anteeksi pyynnön varjoesittelijä. Kokoukset ovat tietenkin tärkeitä. Niin, minuakin kiinnostaa se, että mitä komissio tekee näissä tapauksissa. Usein tyhmä on se, joka on rehellinen, eli tässä tapauksessa ne, jotka panevat säädöksiä täytäntöön, ja jos näitä ei panna täytäntöön, niin silloinhan tämä lainsäädäntötyö on aivan turhaa, mutta voimme kritisoida myöskin itseämme. Aikanaan, kun päätimme tästä kolme kertaa viiden vuoden määräajoista, niin on olemassa muutamia maita, joilla on suuria ongelmia. No heille haluttiin antaa enemmän lisäaikaa, mutta tälle tielle emme enää ikinä lähde, varsinkaan, että lisäaikaa annetaan perusteetta. Pitää saada tietoa, mitä seuraavana, seuraavan viiden vuoden aikana aiotaan tehdä. Eihän komissio voi olla tyytyväinen. Mutta mitä aiotte tehdä tämän kuulemanne perusteella? Sehän oli se keskeisin kysymys, joka täällä esitettiin. Non, nous ne sommes pas contents. Aivan selvää, ettei tässä olla tyytyväisiä tämän tyyppiseen tilanteeseen, vaikka jälleen kerran aivan juridisesti sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat käyttäneet poikkeuksia, heillä oli siihen oikeus ja ilman perusteluja valitettavasti. Tällainen teksti nyt tosiaan on olemassa. Me olemme aloittaneet tämän työn jo, olemme analysoineet nämä tiedot ja sen mukaan, mikä on vaikutusten arvioinnin tulos. Me voimme tehdä lainsäädäntöehdotuksen ajatellen poikkeuksia. En voi me teille luvata mitään lainsäädäntöehdotusta, koska me olemme vasta alkuvaiheessa. Mutta tämä on yksi niistä vaihtoehdoista, joka meillä on vielä avoinna se liittyy poikkeuksiin ja tiettyihin muihin tekijöihin, koska muitakin asioita pitää vielä katsoa eh, rautatieliikenteen matkustajien oikeuskysymyksessä. Kiitos. Ja, danke sehr. Niin, paljon kiitoksia. Jos muita kysymyksiä tai kommentteja ei ole, niin päätän keskustelun tästä. Näin pääsemme kohtaan 16, eli muut asiat. Eipä ole muita asioita joten totean, että tapaamme sitten 12. lokakuuta kello 15 alkaen. Oikein paljon kiitoksia läsnäolostanne. Ei täällä hirveästi porukkaa ollut, mutta keskustelu senkin mielenkiintoisempaa. Ja oikein paljon kiitoksia. Merci beaucoup. On s'en est très très bien sorti. Très très très bien sorti. On s'en est très bien sorti. Merci beaucoup pour le, le premier truc parce qu'on les a complètement foutus.